I think we can start. Eiköhän voida aloitella. Hyvää päivää, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Toivotan erittäin tervetulleeksi meidän liikennekomission jäsenemme Rova Bulcin. Hän on täällä tänään esittelemässä meille komissiossa tänään hyväksytyn lentoliikennepaketin. On hyvä, että Euroopan komissio vihdoin viimein on ryhtynyt aloitteelliseksi lentoliikennesektorilla. Meidän täytyy huolehtia siitä, että lentoliikenne on kunnossa uutta teknologiaa ja teknologian haasteita varten sekä esimerkiksi lennokkeja ajatellen. Meidän täytyy myös parantaa turvallisuutta, tehokkuutta ja kestävyyttä ja huolehtia siitä, että ei ole sosiaalista polkumyyntiä. Ja me, millä me haluaisimme nyt vastauksia ja ehdotuksia komissiolta. Ja haluaisin sanoa, että kun tehdään sopimuksia muiden valtioiden kanssa, niin silloinhan parlamentilta täytyy kuitenkin vielä kysyä ja parlamentti saa sanoa kyllä tai ei mutta viittaisin siihen, että Lissabonin sopimuksen kohdassa 218 meidät otetaan mukaan. Eli me emme halua tulla mukaan otetuksi vasta lopussa ja sanoa kyllä tai ei, vaan kuten esimerkiksi TTIP-neuvotteluissa, että meidät otetaan jo ajoissa mukaan niin, että voimme ajoissa sanoa, että tämä on meidän mielestämme hyvä ja tästä me emme pidä. Ja sen vuoksi pyytäisimmekin teitä ystävällisesti ottamaan meidät mukaan äh, samantasoisena kumppanina tähän trilogiin. Herra Bulch, olemme iloisia siitä, että olette paikalla ja annan teille puheenvuoron. Thank you very much, Mr. Kramer. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja Kramer ja kiitos kaikille teille, että tulitte tänne tänään keskustelemaan tästä tärkeästä paketista, joka tänään hyväksyttiin. Minun on sanottava, että esittelen tämän teille ennen kuin se esitellään neuvostolle. Mutta lehdistön jälkeen. No lehdistön jälkeen kylläkin. No already. Mutta samalla tiedän, että tiedätte jo sieltä jokaisen virkkeen, eikö niin kuin teillä on ollut mahdollisuus siihen tutustua. Joka tapauksessa vakavammin tämä paketti on meille todella tärkeä aion toistella sitä, että olen sekä ylpeä että iloinen että siitä, että tämä voitiin hyväksyä. Olen ylpeä siksi, että tämä on ollut niin osallistava kaikkien sidosryhmien huomioiva prosessi. Kaikki sidosryhmät, innovaation, lentoliikenteen ja ympäristön osalta. Kaikki, jotka olivat tässä verkostossa mukana, ovat olleet korkealla tasolla mukana. Olen iloinen siksi, että onnistuimme luvatussa aikataulussa. Ja saimme myös toimintaohjelman, joka liittyy tähän asiakirjaan. Tältä pohjalta olen varma, että voimme tehdä hyvää yhteistyötä, hedelmällistä yhteistyötä tulevaisuudessa. Ensin luvallanne muutama luku, koska ne ovat tärkeitä, jotta voidaan ymmärtää lentoliikenteen strategia koko se soveltamisella, koko paketti kokonaisuudessaan. Ensinnäkin kaksi miljoonaa ihmistä Euroopassa on jo työllistynyt lentoliikenteen alalla. Uskomme, että potentiaalia on paljon lisää. Samalla vaarana on se, että jos ei edistytä edelleen, kehitytä edelleen, saattaisi olla hyvin kielteisiä vaikutuksia, voimakkaan kielteisiä vaikutuksia. Toinen tärkeä asia tiedoksi on se, että tänä päivänä Euroopassa – Yli 110 miljardia euroa on lentoliikenteessä. Eli kyllä meitä motivoi kovasti se, että pyrimme pitämään tästä summasta kiinni ja jopa laajentamaan sitä, saamaan jopa suurempaa panosta Euroopan talouksiin lentoliikenteen alalta. Kolmas hyvin tärkeä tekijä on se, että lentoliikenne Euroopassa edustaa monta kertaa ainoaa liikennemuotoa, jota ihmiset voivat käyttää ollakseen yhteydessä Euroopan unionissa. Ajattelen tässä syrjäisiä alueita, joilla lentoliikenne on ainoa liikennemuoto, joka on mahdollinen. Erityisesti matkailun alaa haluaisin tässä painottaa. Se on hyvin tärkeä tekijä näille syrjäisille alueille. Lentoliikenne tuo matkailua, turisteja ja näin bisnestä. Tämä tarkoittaa sitä, että voidaan aktiivisesti luoda lisäarvoa myös syrjäisemmillä alueilla. Kaiken kaikkiaan lentoliikenteen vaikutus matkailun alalla on arvioitu yli 510 miljardin euron arvoiseksi. Tämä on valtava summa. Joten haluamme todella kantaa vastuuta siitä, että ala toimii tulevaisuudessa ja meillä on sellaiset olot, joissa tämä talouden saada voi kehittyä hyvin. sen lisäksi, että halutaan kehitellä jo olemassa olevaa ekosysteemiä, niin me haluamme todella huolehtia vapauttamisesta ja kilpailusta globaalistikin, koska me uskomme, että tämä on valtava mahdollisuus, ei ainoastaan olemassa oleville eurooppalaisille toimijoille, vaan tämä on myös valtava mahdollisuus kaiken kaikkiaan tulevaisuuden kehitystä ajatellen. Tässä tietenkin hyvin tärkeänä tekijänä on yhteistyö teidän kanssanne, Euroopan parlamentin kanssa. Minun on sanottava, että tässä prosessissa todella on nyt paikallaan kiitellä rakentavasta yhteistyön hengestä, kriittisestä yhteistyön hengestä myös – kritiikki on ihan tervetullutta myös. Toivon, että voimme yhteistyössäkin tehdä, ja tulevaisuudessakin anteeksi tehdä yhteistyötä samassa hengessä. Te hyväksyitte päätöslauselman, jota pidän tervetulleena. Se sai merkittävän enemmistön syyskuun, anteeksi, marraskuun 11. päivä. Minulle tuo oli hyvin tärkeä panos. Se osoitti, että olemme kulkemassa samaan suuntaan yhdessä, että meillä on samat tavoitteet. Joten todella uskon, että tulevaisuudessa läheinen yhteistyö auttaa meitä toteuttamaan strategian eri osa-alueita. Seuraavaksi on tärkeää sanoa, että kun meillä on nyt tällainen kattava paketti, me pidimme mielessä – myös komission tärkeät prioriteetit, viisi prioriteettia. Koko ajan pohdimme, tuemmeko näitä, tuemmeko kasvua, työpaikkoja, tuemmeko investointeja, investointien houkuttelemista Eurooppaan, tuemmeko teollisuuspohjan jatkokehitystä, sitähän Eurooppa kipeästi kaipaa. Tuemmeko yhtenäismarkkinoiden jatkokehitystä tietenkin hyvin tärkeä osa Euroopan unionia. Ja viimeisenä kuitenkin tärkeänä kysymyksenä pohdimme sitä, tuemmeko edelleen energiaunioni ja ilmastonmuutosvelvoitteitamme, joita komissio on esittänyt. Loppujen lopuksi voin sanoa, että olen vakuuttunut, tyytyväinen siihen tapaan, jolla olemme voineet vastata näihin viiden tavoitteen haasteisiin. Mutta katsotaanpa nyt asiaa lähemmin. Ensin Eurooppa globaalina voimana. Minulle tämä on kaikkein tärkein kysymys. Siksi, että kasvu lentoliikenteen alalla lähivuosina tapahtuu Euroopan ulkopuolella. Suurin kasvu siis. Aasia, Latinalainen Amerikka, Turkki, Persianlahden maat ja ehkä pidemmällä aikavälillä myös Afrikka tietenkin, joka on vähiten kehittynyt manner. Nämä alueet tulevat kehittymään paljon. Euroopassakin voidaan olettaa saatavan kasvua, mutta kasvu Euroopassa, kun olemme kehittyneet niin pitkälle, on varmaankin pienempää kuin muulla maailmassa. Tästä syystä kansainvälisesti ajatellen. Se, mitä me haluaisimme nyt ajaa, on kattavat sopimukset niiden maiden kanssa, joissa nähtäisiin parempia yhteyksiä. Aasia varmasti, asian maita ajattelen tässä ja Kiinaa. Nämä ovat niitä maita, jotka ovat listalla jo niiksi maiksi, joille esitetään kattavaa yhteistyötä. Persianlahden maat, Meksiko, Brasilia ja Euroopassa tärkeimmät kumppanit, joiden kanssa pyritään kattaviin sopimuksiin. Turkki ja Armenia. Tässä siis niiden valtioiden lista, joiden osalta pyydämme neuvoston tukea, mahdollisuutta saada mandaatti, jonka turvin voidaan neuvotella, kuten sanoin, kattavista sopimuksista, jotka mahdollistavat kasvun, mutta totta kai mahdollistavat kasvun, joka kunnioittaa eurooppalaisten markkinoiden toiveita. Tästä aiheesta ehkä hetken kuluttua lisää. Tätä varten tarvitaan selkeät sääntelypuitteet, sääntelyympäristö, Lisäksi uskomme, että kattavat sopimukset on tässä paras vastaus, koska näin saisimme mahdollisuuden neuvotella kaikista keskeisimmistä kysymyksistä, jotta voitaisiin huolehtia vastavuoroisuudesta ja tasavertaisista mahdollisuuksista. Nämä kaksi asiaa ovat meille kaikkein tärkeimmät moottorit näiden kattavien sopimusten takana. Lisäksi globaali johtaja Euroopan lentoliikenteen asema globaalisti. Toisaalta sitten sisämarkkinat. Tässä ajoimme tiukasti eteenpäin, jotta saataisiin poistettua esteet. Saataisiin vielä vankempi yhtenäinen eurooppalainen ilmatila. Yhtenäismarkkinat todella toimivat yhtenäismarkkinat Euroopan unioniin. Tässä keskeinen tekijä on ruuhkautuminen sekä maaperällä kun ajatellaan lentokenttiä ja sitten myös ruuhkautuminen ilmatilassa. Tiedämme, että Euroopan ilmatila ei ole kaikkein tehokkaimmin käytetty. Ja tässä todella aiomme ajaa todella tiukasti eteenpäin. Rintarinnan teidän kanssanne näin toivon. Niitä asioita, jotka ovat jo pöydällä, niitä ei ole täytäntöönpantu eri syistä – mutta nämä asiat ovat kuitenkin välttämättömiä, jotta voidaan huolehtia siitä, että meillä on tehokkaita lento. Ei tällaista siksakkia Euroopan yllä, vaan selkeät lentolinjat, jotta voidaan hallinnoida lentokenttiä paremmin ja huolehtia siitä, että kasvua saadaan aikaan myös paremman hallinnan kautta ja ainoastaan lisäkapasiteetin kasvattamisen kautta. Pirstaloitumisen kustannukset. Haluaisin ainoastaan ottaa tämän esiin, jotta ymmärtäisitte, miksi se on meille niin tärkeä. Nyt arvioidaan jo, että tämä summa on 5 miljardia vuosittain. Onko meillä varaa? Olemmeko me niin rikkaita, että voimme heittää pois 5 miljardia euroa vuosittain? Ainoastaan siksi, että me pääse sopuun. Emme löydä yhteistä ratkaisua. Toivon, että tämä summakin motivoi meitä tehokkaampaan yhteistyöhön välttämättömien toimien osalta. Ja vielä tiedoksi muutama summa. Taloudelliset kustannukset, jos ei tehdä mitään, arvioidaan olevan 818 000 menetettyä työpaikkaa. Tämä on vakava asia. En yritä tässä pelotella ketään, mutta jos emme nyt etene, niin lähdemättömän takapakkia. Eikö niin? 52 miljardia euroa menetettäisiin vuoteen 2035 menetettynä BKT. Toivon, että nämä ovat innostavia lukuja. Todella kannustan teitä ja neuvostoa hyväksymään lähtö- ja saapumisaika-asetuksen, jotta voidaan auttaa – kaikkein ruuhkautuneimpia lentokenttiä, jotta saadaan tehokas ilmatila. Meillä, meillä on nyt pari esitystä jo pöydällä, joiden osalta on päästävä eteenpäin, että ne saadaan käyttöön. Todella toivon, että voimme nyt käyttää kaikkia mahdollisuuksia, joita sisämarkkinat meille tarjoavat, koska näin olisimme vahvemmassa asemassa, kun lähdemme kilpailemaan ja toivottavasti myös johtamaan markkinoita globaalisti. Jotta voisimme globaalisti toimia todella tehokkaasti ja sisäisesti myös omilla markkinoillamme. Minä näen viisi toiminnan alaa, jotka ovat strategiassa esillä ja niihin pitää kiinnittää erityishuomiota. Totta kai ne liittyvät standardeihin myös. Ensinnäkin matkustajien oikeudet asia, jota on ajettava myös eteenpäin. Toiseksi ympäristövaikutus. Näihin kysymyksiin puututaan kansainvälisesti ikässä ensi vuosi 2016 on äärimmäisen tärkeä, koska tärkeät neuvottelut käydään silloin. Ja ne määrittelevät meidän suhteemme kansainvälisesti. Kolmanneksi lisästandardit, jotka liittyvät turvallisuuteen – lentoturvallisuuteen ja sitten sosiaaliset kysymykset myös. Esimerkiksi työntekijöiden oikeudet. Niiden merkitys on nähtävä. Eli kun markkinoita avataan, on huolehdittava siitä, ettei unohdeta ympäristöä eikä sosiaalisia kysymyksiä. Innovatiivinen lähestymistapa, innovaatiset yritysmallit, innovaatio ja uudet yritysmallit voivat tässä auttaa. Siksi olen niin iloinen siitä, että kaikki kaikki ovat ymmärtäneet, kaikki sidosryhmät, että meidän on löydettävä uusia tapoja edetä. Strategia siis ehdottaa tärkeitä toimia tässä mielessä. Päivitetään esimerkiksi turvallisuussääntöjä, jotta voidaan huolehtia korkeasta turvallisuuden tasosta myös kun liikenteen määrä kasvaa. Kannattaa mainita myös, että tehokkaat sääntelypuitteet mahdollistavat sen, että EU-lentoliikenne voi olla kilpailukykyistä globaalisti. Samalla vahvistetaan sosiaalista vuoropuhelua, joka on työmme keskiössä, neuvotteluiden keskiössä. Tiedän, että nämä kysymykset ovat teille tärkeitä Euroopan parlamenttina, joten todella mielelläni lähden tekemään kanssanne yhteistyötä tältä pohjalta niin, että strategia saadaan täytäntöönpanna nopeasti ensi vuodesta alkaen. Vielä tärkeä tekijä, globaalit markkinat, sisämarkkinat ja standardit. Neljäntenä tärkeänä aiheena innovaatiot. Innovointi tänä päivänä ajaa maailmamme eteenpäin, ei ainoastaan lineaarisesti, vaan horisontaalisesti myös näin saadaan vakaampaa, kestävämpää pohjaa työllemme ja digitalisaation ja innovoinnin. Meillähän digitalisaatio on tärkeä osa innovointia. Nähdään uuden lentoliikennestrategian mahdollistajana. Strategia ottaa tärkeän edistysaskeleen siinä, että otetaan näissä innovointiprosessiin varhaisessa vaiheessa – jo mukaan. Tämä on keskeinen asia ajatellen teollisuutta, eli se, miten nopeasti markkinoille päästään, on asia, jota ajetaan tulevaisuudessa. Näin selvitään paremmin kilpailutilanteesta ja näin saadaan nopeammin uusien innovatiivisten tuotteiden hyöty markkinoille. Ja sitten lennokkien mahdollisimman tehokas käyttö on tärkeää osa tätä strategiaa myös. Katsomme lennokkeja ja katsomme uutta, uutta syntyvää teknologiaa. Tässä lennokkeja voidaan käyttää lähtölaukauksena tavallaan sille, miten uutta innovaatiota voidaan tässä strategiassa käyttää. Täsmällisemmin, kun katsomme lennokkien käyttöä, todella pyrimme löytämään tasapainoa painon turvallisuuden toisaalta ja toisaalta oikeusvarmuuden ja vielä yksityisyyden ja tietosuojan välille. Nämä ovat tietenkin kansalaisille tärkeitä kysymyksiä. Kaikki tämä liittyy myös asan perusasetuksen muuttamiseen. Minulla on sanottu, että olen puhunut jo liian pitkään, joten ihan lyhyesti vain kaksi asiaa Investoinnit yhtäältä. Investoinnit siinä mielessä, että EUn lentoyhtiöt ja koneiden valmistajat toivottavasti tämän strategian kautta voivat helpommin löytää uusia investointeja ja uusia markkinoita myös. Uskomme, että nämä kattavat sopimukset voivat olla tässä yhteydessä tärkeä väline. Lisäksi esitämme suuntaviivat 1008 kautta 2008 asetuksesta, joka liittyy lentoyhtiöiden hallinnointiin ja omistamiseen. Näin saataisiin lentoyhtiöille ja investoijille enemmän oikeusvarmuutta. Tämän lisäksi tiedostamme sen, että 868-2004 asetuksessa on ongelmia ja me haluamme esittää uusia sääntöjä, jotka liittyvät näihin käytänteisiin, jotka eivät ole reiluja. Uusi ehdotus tulee vuonna 2016. Kuudenneksi työpaikat. 430 miljoonaa euroa on ajateltu investoitavan joka vuosi vuoteen 2020 Cesarin, joka ei ole ainoastaan tärkeä Euroopan markkinoiden liikenteen hallintajärjestelmä, vaan se on myöskin hyvin merkittävä vientituote ratkaisut voivat luoda yli 300 000 uutta työpaikkaa. Mutta se mikä on tärkeää kollega Kramerille on se, että näin syntyy myös vähemmän päästöjä. Puhetaanko kommentti ilman mikrofonia. Lopuksi haluaisin vain sanoa, että tämä strategia kirjoitettiin todella, jotta voitaisiin saada – selkeästi etua kaikille sidosryhmille. Kansalaisille. kans, kansalaisille tuodaan suoremmat, edullisemmat ja puhtaammat lennot. Hyvät käytännöt yhtenäismarkkinoilta myös globaaleille markkinoille pidemmällä aikavälillä yhtenäinen globaali ilmatila. Meidän on oltava tässä todella johtajia. Tämä antaa enemmän vaihtoehtoja. Enemmän paikkoihin lennetään ja komissio tukee riskiperustoista lähestymistapaa myös turvallisuuden osalta. Työntekijöiden kannalta hyvin selkeästi tuetaan työmerkkinä osapuolten vuoropuhelua siviiliilmailussa, vahvistetaan vuoropuhelua, saadaan kaikki hyvät ajatukset syntymään vuoropuhelusta. Me haluamme työntekijät ja ammattiliitot mukaan kumppaneiksi ratkaisujen löytämiseen. Lisäksi haluamme vahvistaa analyysiä, jotka liittyvät vahvuuksiin ja työpaikkoihin tällä alalla. Innovaatiot voivat olla osa tätä ratkaisua. Näin luodaan korkean tason mahdollisuuksia, korkean tason työpaikkoja samalla selkeyttä oikeusperustaan ja ajatellen tällaisia työsuhteita, joissa matkustetaan paljon myös oikeusvarmuutta. Uudet markkinat, kilpailukykyinen asema, yhtenäinen eurooppalainen ilmatila on todella tärkeä asia näin. Lennon hallinta saadaan tehostettua ja saadaan tehokasta vuoropuhelua aikaiseksi. Se on jo antanut meille lisää tekijöitä, joiden pohjalta voidaan löytää ratkaisuja. Koneen valmistajat mainitsinkin ja turvallisuussäännöt ovat tärkeät hallinnointistandardit myös globaalisti. Näin saadaan tukea meidän teollisuuden alallamme, saadaan lupamenettelyt nopeimmiksi ja tehokkaimmiksi ja päästään sellaisille markkinoille, joilla ei ole niin paljon vielä oltu. Tämä avaa uusia ovia meidän teollisuuden aloillemme. Lentokuntien osalta pyrimme neuvottelemaan kolmansien maiden ja alueiden kanssa – Euroopan sopimuksia ja toivomme, että kapasiteetti puutteisiin voidaan asetuksen kautta puuttua. Haluaisin rohkaista lentokenttiä ajattelemaan globaalisti ja investoimaan ja ajattelemaan globaalisti myöskin. Haluamme antaa lentokentille tukea niin, että ne uskaltavat olemaan läsnä kasvavilla globaaleilla markkinoilla. Yhteenvetona paljon työtä on tehty tämän vuoden aikana, mutta tämä on vasta ensimmäinen askel. Suurin osa työstä on vielä edessämme. Tämä on vasta lähtöruutu ja lupa työlle. Toivon, että voimme käydä rakentavaa keskustelua kanssanne tulevaisuudessa ja toivon, että olette yhtä aktiivisia jatkossa kuin tämän ensimmäisen vuoden aikana niin, että saamme kaiken hyödyn tästä ja että Euroopan ilmailusektori pysyy kilpailukykyisenä kotimarkkinoilla ja myös johtaja, johtavana toimijana globaalisti. Haluaisin pyytää teitä tutustumaan verkkosivuihin. Kaikki on verkossa, kaikki on sähköisesti saatavilla. Olisin oikein iloinen, jos seuraisitte meitä ja edistäisitte ilmailustrategiaa, mutta samalla pitäisitte yllä kriittistä henkeä. Tämä on oikea linja tulevaisuutta varten. Kiitoksia. Ja. Vielen Dank, Frau Kommissarin. Kiitokset eh, komission jäsen Violetta Bulch. Ja nyt sitten seuraavaksi puheenvuoron saavat koordinaattorit ja ensimmäisenä Wim van der Kamp. Minuutin. Kolme minuuttia, koska meillä on aika tiukka aikataulu. Äh, dank u zeer. Kiitokset. Ensinnäkin olisi ehkäpä soveliasta onnitella Rova Bulcia EPP-ryhmän nimissä siitä, että hän tänään on saanut tämän kauan odotetun lentoliikennepaketin pöydälle. Tästä on puhuttu huomattavasti kauemmin ja enemmän kuin monista muista eurooppalaisista asioista. Tulevina viikkoina jää nähtäväksi, täyttääkö tämä paketti odotukset. Varmastikin siellä on kritiikin kohteita ja kiitoksen kohteita, mutta kaikkein tärkeintä on, että meillä vihdoin viimein on asiakirja, jonka pohjalta me voimme puhua Euroopan parlamenttina. Me voimme puhua neuvoston kanssa ja se on hyvin tärkeää. On hyvin tärkeää, että me saamme aikaan yhteisen eurooppalaisen lentoliikennepaketin. Tämä on hyvin paljon laajempi aihe kuin pelkkä kilpailu ei tässä nyt ole kysymys vain kilpailusta Persianlahden maiden suuntaan, vaan onneksi tästä paketista tuli nyt paljon laajempi. Kappaleet ovat äh, selkeät. Olen ymmärtänyt, että lennokkikysymyksessä amerikkalaiset eivät ole vielä lainsäädäntöönsä kanssa valmiita, joten tässä me voimme Eurooppana ottaa johdon käsimme. Yksi asia puuttuu. Te ette puhu tässä mitään aiheesta model shift. Me olemme puhuneet äh, siitä, että jos on lyhkäsempiä äh, matkoja, niin silloin käytettäisiin junaa, mutta tästä ei sanota mitään. Ja sitten äh, äh, pienlentokoneet, bisneslentokoneet, niiden markkinat ovat kasvaneet. Saammeko siitä oman paketin? Ja sitten vielä alueelliset lentokentät. Tämä on myös suuri ongelma Euroopassa. Ylikapasiteettia väärillä paikoilla ja niin edelleen. Miten tämä hoidetaan? paljon onnea näihin bilateraalisiin lentosopimuksiin. Minusta vastavuoroisuus ja rehellinen kilpailu on hyvin tärkeää. E, eurooppalaiset tuntevat olonsa hieman uhatuksi emiraattien ja Persialahden maiden suunnalta. Mutta erittäin tärkeää on myös sosiaalinen kappale. Me emme voi jättää asioita tällaiseksi kuin ne ovat Joidenkin kollegoiden mielestä meidän ei pitäisi muuttaa mitään tässä kansainvälisessä kilpailussa. Sen lisäksi meillä on vielä ympäristöhaaste. Tämä viikko on erityinen, koska nyt on myös COP21, mutta me tarvitsemme selkeän vision eurooppalaisesta lentoliikenneteollisuudesta ja olen hyvin pitkälti samaa mieltä komission jäsenen kanssa tästä suuresta sektorista ja tätä meidän pitää hoivata, vaalia ja stimuloida eikä tukahduttaa. Kiitos. Danke sehr, vor allen Dingen auch für Kiitokset ja kiitokset myös siitä, että piditte ajastanne. Seuraavaksi Erdogan. Komissaarin fy- Kiitokset äh, komission jäsen tästä esityksestä. Minä tiedän, minkälaisia ponnisteluita te olette joutuneet äh, tuolla komissiossa tekemään ja siitä teille kiitos. Komission jäsen, haluaisin suoraan siirtyä näihin eri teemoihin ja toivon, että voitte vastata. Sivulla 10 kohdassa 2.4 te puhutte siitä, että vahvistetaan sosiaalista agendaa ja luodaan korkeatasoisia työpaikkoja lentoliikenteeseen. Täällä puhutaan analyyseistä, ympäristöstä, ja työsopimuksista ja niin edelleen. Minun kysymykseni kuuluu, tuleeko komissio myös selkeyttämään tätä niin, että lentohenkilökunnan kotipaikkakunta on se, jonka työoikeudet pätevät. Toinen kysymys on hieman samansuuntainen. Meidän on täytynyt Saat tietää, että GDMUF on saanut, rajal, tai sillä on rajalliset oikeudet työoikeudessa, ja sen vuoksi työllisyyden pääosasto ja komission jäsen Taisen esitteli tällaisen työvoiman liikkuvuuspaketin, mutta vaikutti siltä, että komission, komission painostettu vetämään se takaisin. Mm, olet oletteko te sitä mieltä, että oletteko te ottaneet sen meidän osuutemme siitä myös vetäneet takaisin? Toinen kysy- kolmas kysymys liittyy kilpailupolitiikkaan. Sivulla neljä te puhutte mahdollisista direktiivistä 868 2004 vuodelta. Tätähän ei ole koskaan käytetty Tätä ei ole käytetty missään jäsenvaltiossa ja tähän olette komissiona sopimusten vaalia, mutta samanaikaisesti te haluaisitte sellaisten maiden kanssa, jotka edustavat yli puolta maailman väestöstä, haluaisitte niiden kanssa tällaisia ilmasopimuksia. Miten te aiotte nyt tehdä molemmat, että ensin tarkistetaan 868 ja sen lisäksi nämä tällaiset ilmasopimukset tai lentosopimukset? Te tiedätte itse, että lentokenttä parlamentilla Euroopassa on pyydetty, että tähän ei puututtaisi, koska he eivät halua, että markkinat järkkyvät. Ja haluaisin tietää, mitä mieltä te olette tästä. Ja sitten vielä yksi huomio sivulla kahdeksan. Komissio puhuu välttämättömyydestä tarkistaa lainsäädäntöä maapalveluissa. Haluaisin muistuttaa, että Euroopan parlamentti edellisellä kaudella – näytti punaista valoa tälle neoliberaalille ajatukselle. Miten pitkälti komissio aikoo tähän nyt puuttua? Kiitos. Kiitos. Sitten Jackie Foster. Uh, thank you, Kiitoksia komission jäsen. Mukava nähdä teidät. Kyseessä on todella kattava paketti. Tämä painaa varmaankin 22 paunaa. Kaiken kaikkiaan tässä on varsin kattava yleiskatsaus tilanteeseen. Muutama asia. Aivan oikein sanoitte, että tästä on vielä pitkä matka edessä. Ja tämä on varmasti vasta lähtöruutu. Olemme tietenkin tyytyväisiä siitä, että sopimusten kanssa on päästy eteenpäin. Täällä on valtavasti alueita, joita korostitte. Ja nyt puheessannekin korostettu alueita, joissa on päästävä lisää eteenpäin. Omistajuus ja hallinta liittyvät tähän on pitkä aika siitä, kun aloitimme Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen Open Skies äh, aloitteen. Olemme hieman päässeet tässä hallinnassa eteenpäin, mutta olisin kiinnostunut kuulemaan, kuinka pitkälle siinä voidaan päästä. Meillä on myös alueita, joiden kanssa on vapaakauppa. Minulla ei ole mitään ongelmia sen kanssa, kuka on mukana näissä omistajuusasioissa, koska liiketoiminta toimii niin kuin se toimii, kun hän luodaan työpaikka. En tiedä, tapahtuikohan tuolla salin takaosassa jotakin. Mainitsitte täällä myös lähtöajat ja saapumisajat ja sitä koskeva asetuksen, vaikka tahtoa riittäisi, että hän tiedätte, että minä puhunut aina yhteisen eurooppalaisen ilmatilan puolesta sanonut oma asiani ja olemme sille lisää paine painetta. Miten voisimme rohkaista jäsenvaltiota rakentamaan lisää kapasiteettia? Meillähän on näitä nykyisiä käytäviä, mikä siinä ja eh, katsotaan näitä eri keskuksia ja muuta, mutta kapasiteetti maaperällä ei riitä. Voimme kyllä hoitaa näitä asioita eteenpäin, mutta siltäkään ei päästä eteenpäin, kun katsotaan, mikä tilanne on jäsenvaltiossa ja ulkoissa. Sitten EASan e tilanteesta olisin kiinnostunut tietämään, mikä on, missä siellä mennään. Haluaisin vielä turvallisuudesta selvitystä 9. Mar- 11. syyskuuta oli merkittävä käännekohta. Miten nyt näette lentokenttien turvallisuuden su- suhteessa EASAan ja, ja näihin turvallisuuskysymyksiin, joka on komission tehtävä? Sitten kilpailupolitiikasta. Meidän pitäisi olla tässä ajattelevaisia. Haluaisin tietää, mitä te uskotte, miten määrittelette epäreilut käytännöt. Maailmassa on paljon eri tavalla rahoitettuja lentoyhtiöitä. Mitä me haluamme määritellä? Meidän on hyvin varovaisesti käsiteltävä tällaisia asioita. On ymmärrettävä, mikä on todellisuus. Muussa tapauksessa jossa voimme tehdä halla omille yhtiöille, jotka toimivat maailmanlaajuisesti. Sitten täällä puhuttiin e este, joka on merkittävä osa kaupallisesta liikenteestä. Tähän liittyy rahtikuljetukset ja muut. Haluaisin, että kommentoisitte sitä. ECR-ryhmän nimissä haluaisimme kiittää teitä siitä, että vette ilmastopaketin läpi ja tulitte tänne kertomaan sitä niin pian. Kiitos seuraavaksi Gesine Maisner. Kiitos äh, myös liberaalien taholta siitä, että olette täällä jo ennen neuvostoa. Se on hienoa, arvostamme sitä. Me olemme kaikki odottaneet tätä lentoliikennepakettia. Te sanoitte heti alkuun, että tässä on paljon äh, kasvua odotettavissa lentoliikenteessä, mutta ei välttämättä Euroopassa. Ja tämä onkin se suuri haaste meille katsoa, millä tavalla me kuitenkin pysymme muiden kelkassa Aasian ja Persianlahden maiden kanssa te olette, asia mistä te puhuitte, eh, siitä, että onko maailmanlaajuista kilpailun vääristymää. No liittäisin tähän erään nämä ähm, lentosopimukset, air agreements. Millä tavalla te aiotte tehdä näitä sopimuksia ja neuvotella Persianlahden maiden tai Kiinan tai muiden kanssa, koska on paljon maita, mitä te ehdotitte Milloin me voimme odottaa, että nämä käynnistyvät? Sen lisäksi te puhuitte 868. Minua kiinnostaa, koska tämä tarkistetaan. Te sanoitte, että tämä tulisi ensi vuonna. Todennäköisesti jo keväällä. Ja sitten Ero jo puhui on hien, mielenkiintoista nähdä tässä tämän 868 kohdalla te puhutte tarkistamisesta ja uskon luonnollisestikin, että lentoyhtiöillä on hieman erilainen näkemys kuin lentokentillä tai lentoteollisuudella. Ja teidän täytyy todennäköisesti ottaa kaikki huomioon. Meidän täytyy katsoa kilpailussa, että, että olemme kaikilla aloilla mukana. Sitten yhtenäinen eurooppalainen ilmatila, se on erityisen tärkeää kaikki aina painottavat sitä, että me haluamme tästä eteenpäin. Kysymys kuuluukin, millä tavalla me saamme järjestettyä tämän ongelman Gibraltarin kanssa? Onko teillä tähän jokin salainen ase? Äh, Alankomaat, äh, hän on seuraava puheenjohtajamaa, kyselinkin jo, että onko heillä jotain ratkaisua. Mutta että tässä on tämä kysymys näistä sloteista ja matkustajien oikeuksista. Mitä tulee sitten päästöihin. Te mainitsitte päästökaupan ja siitä, että pitää globaalisti neuvotella IKEON kanssa. Olen ihan tot, se on ihan totta niin, että kykenemme ylläpitämään myös oman kykymme ja ehkäpä Eurooppa nopien eh, pystyy kehittämään vaikka lentokoneen, joka lentää levi, leväpolttoaineella. Sitten vielä viimeinen asia. Eh, tähän sanottiin jo niin paljon sosiaalista asioista, joka on tärkeää, mutta turvallisuus eh, on erittäin tärkeää, että siihen täytyy löytää, terveys ja turvallisuus täytyy löytää ratkaisut. On suuria koneita, joissa on kalliit järjestelmät ja jotka toimivat, mutta sitten on näitä pieniä koneita ja sitten jos tähän lisäksi tulee vielä nämä lennokit, niin tilanne vielä hankaloituu. Millä tavalla varmistetaan, että turvallisuus on olemassa niin, että kaikki lentävät tuolla taivaalla ja että ne eivät lennä toisiaan päin? Kiitos äh, sitten Karimalli. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen, haluaisin jo nyt onnitella teitä. COP21-kokouksessa oli erityinen teemapäivä puhdasta liikennettä varten ja esitette siellä erittäin hyvän puheen. Olen pahoillani vain siitä, että päivän aikana ei ilmailuliikennettä käsitelty ollenkaan, mikä oli aika dramaattista. COP21-kokouksessa ei edes sivuttu ilmailua. Mistähän tämä johtuu? Tänä päivänä ilmaliikenne, kun päästöjä ajatellaan, on kaikkein saastuttavin liikennemuoto ja liikenne, tämä liikennemuoto kasvaa nopeammin kuin muut. Edelleenkään ilmaliikenteeseen ei kuitenkaan sovelleta ollenkaan näitä ilmastonsuojelutoimenpiteitä, koska ilmailusektori hyötyy eri poikkeuksista ja tästä aiheutuu vääristymiä verrattuna muihin liikennemuotoihin. Tässä Euroopalla olisi tehtävä. Komission jäsen puhui täällä teknologisesta edistyksestä. Vaikka edistystä olisi kuinka, se ei tule ilmaistoamme pelastamaan. Valitettavasti tästä syystä olimme pyrkineet siihen, että saisimme ilmaliikenteen päästömarkkinoille, mutta näin ei onnistunut. Tullaanko ilmasto ilmaliikennekysymyksiä käsittelemään vakavasti otettavalla tavalla. Miksipä ei otettaisi mukaan esimerkiksi keroseeni veroa. Se on ainoa fossiilipolttoaine, jota ei veroteta kuitenkin ilmasektorilta tulee yli 3 prosenttia maailmanlaajuista ilmansaasteista. Euroopasta kuitenkin se saa hyö, verotuksellista hyötyä arvonlisäveronkin muodossa. Euro, euro, tarvitsemme Euroopan tasolla uusia tule, tulevaisuuden ratkaisuja. Sitten asia, johon viittasittekin, koskee sitä, kuinka yleistä sosiaalinen polkumyönti on ilmailualalla liikenne kasvaa valtavasti. Meillä on kuitenkin epäreilua kilpailua hintojen ja palkkakustannusten osalta. Ja yhä enemmän on halpayhtiöitä liikenteeseen myös näitä Persianlahden yhtiöitä, jotka hyötyvät valtavista valtion tuista, mikä tekee klassisille eurooppalaisille ilmailuyhtiöille toiminnan mahdottomaksi. Tarvitsemme tiukkoja sääntöjä, joilla säännellään esimerkiksi lentoaikoja, ja näin voidaan suojella työntekijöiden terveellisyyttä ja varmistaa reilu kilpailu ilmayhtiöiden välillä. Toistaiseksi näin ei ole, joten sitäkin näkökohtaa olisi työstettävä. Jotta en ylitä puheaikaa, niin haluaisin tietää komission jäseltä aikataulusta. Onko teillä aikataulu olemassa, jonka mukaan nähtäisiin, koska paketti hyväksyttäisiin? Otitte esille lennokkitekniikan. Onko teillä esimerkiksi sitä asiaa varten valmis aikataulu? Kiitoksia. Ja, Peter Lundgren. Kiitos ja sitten Peter Lundgren. Tack ordförande. Kiitos puheenjohtaja. Ajattelin pitäytyä näissä päivittäisissä näkökulmissa tässä asiassa kun on kysymys sosiaalisista asioista, niin tässä on muutamia asioita, jotka eivät ole niin hyviä. Tässä avataan mahdollisuus äh, ulkomalaisille piloteille lentää EU-ssa rekisteröidyllä koneella ilman, että täytetään EASan kaikki vaatimukset. Ja tämä voi olla todellakin vaarallista turvallisuuden kannalta. Ja tämä voi olla ovi auki äh, sosiaaliselle polkumyynnille. Ja tätä hän jo on nähtävissä Äh, kun me esimerkiksi rekka-alueella, jos me näemme makedonialaisia äh, kuskeja, joilla on väärennetyt bulgarialaiset paperit. Ja äh, nyt näyttää siltä, että tämä tulee olemaan tilanne myös lentoliikennessä. Eli oppikaa niistä virheistä, jotka te teitte kabotaasiliikenteessä liikenteessä ja tehkää lentoliikenteestä niin hyvä kuin mahdollista. Sosiaalinen ulottuvuus, sen täytyy olla koko lentoliikenteen kannalta huipputasoa. Joten kysynkin, millä tavalla huolehditte siitä, ettei tule sama traaginen kehityskulku lentoliikenteessä kuin mitä meillä on maantieliikenteessä sosiaalisen polkumyynnin kannalta? Kiitokset. Tämä oli koordinaattoreiden kierros ja nyt sitten saatte mahdollisuuden vastata ja sitten vielä jatkamme. Okay, thank you very much. Um, very... Kiitän teitä näistä laajalaisista kysymyksistä. Jos unohdan vastata johonkin kysymykseen, niin pyydän jo nyt teitä toistamaan kysymyksenne. Tarkoituksenani niin ei ole jättää mitään kysymystä väliin. Näin kyllä, että täällä on viideltä alalta sosiaalikilpailu, ympäristö, yleisilmailu, Gibraltar-asiat. Pyrin näin ryhmittämään nämä eri kysymykset toisiinsa. Pyrin vastaamaan siis vähän lyhyemmin. Ensin yleisilmailusta ja sitten Gibraltarista. Gibraltarissa siitä on sanottava, että olemme tässä samoilla linjalla. Jäsenvaltiot, parlamentti ja komissio vetävät yhtä käyttä. Uskon kyllä, että rakentavan vuoropuhelun kautta ja selkeän esittelyn kautta voimme kyllä ratkaisut löytää. Hyvin reiluja yrityksiä on nyt menossa tähän suuntaan ja luotan meihin kaikkiin. Niin, että kukin kannamme kortemme tähän kekoon on turha ehkä toistaa, mutta puhumme miljardien eurojen summista ja valtavista, valtavasta määrästä työpaikkoja. Joten todella vetoan viisauteenne niin, että löydetään ratkaisuja. Kyseessä on suvereenisuuteen liittyvä kysymys, joten voimme ainoastaan tukea asian osapuolia löytämään ratkaisun mutta nämä menetykset tappiot ovat todella valtavia. Sitten yleiseen ilmailuun liittyvistä huolista olemme keskustelleet sidosryhmien kanssa myös tällä sektorilla ja olemme saaneet mukaan useita positiivisia elementtejä tähän strategiaan. Ensinnäkin nämä lennokit tietenkin ja sitten ja kuinka uudet uuden teknologian perustuvat nousevat tuet, tuotteet tulevat pk-yritykseltä. Meillä on paljon kilpailukykyisempi näkökohta tässä. Me haluamme olla maailman johtajia tämän tyyppisen sääntelyn alalla huomioiden nämä erilaiset uudet ekosysteemit. Meillä on siis todella monenlaisia uutuksia yleisilmailun alalla. Samaan aikaan rohkaisemme tällaista innovoivan ekosysteemin kehittymistä, jossa pk-yrityksillä voi olla rooli tuomalla esiin uutta teknologiaa, uusia konsepteja, ajatuksia ja kehottaa teollisuutta tekemään läheistä yhteistyötä niiden kanssa niin, että voidaan sitten hyödyntää mittakaavaituja ja ja levittäytyä globaalisti. Tässäkin odotan parempaa yhteistyötä ja varmasti tulemme sellaista tukemaan komission taholta. Seuraavaksi haluaisin mennä niihin kysymyksiin, joita täällä toistettiin usean kertaan. Ensinnäkin niin asioista, työ, olosuhteista, työehdoista, turvallisuudesta, kotipaikoista. Tässä teemme läheistä yhteistyötä muiden komission jäsenten kanssa, erityisesti Jourava ja Taisenin kanssa. Olemme tehneet oikein hyvää yhteistyötä ja olemme täysin tietoisia, mitä haasteita tähän liittyy. Otamme huomioon operatiivisten toimipaikkojen moninaisuuden, jossa henkilökunta saattaa olla. Me tarvitsemme tähän lisää selkeyttä, siihen fokusoimme ensimmäisenä. Oikeuspääosasto on antamassa opasta hyvistä käytänneiteistä ja sen pohjalta mahdollisesti tarkastelemme uudelleen tätä asiakirjaa 1008 Tätäkin siis seuraamme. Innovoijana on sanottava, että meidän on oltava avoimia uusille liiketoimintamalleille. Tällainen laajempi kotipaikallinen hyödyntäminen on, on kyllä asia, jota on hyödynnettävä, mutta tarvitsemme sidosryhmien kanssa vuoropuhelua ja työmarkkinaosapuolten kanssa myös. Sitten työehdoista. Tällä hetkellä emme ole ajatelleet, että otettaisiin sosiaalisia kysymyksiä mukaan tähän turvallisuusasetukseen. On totta, että on vaikea valvoa useita toimijoita kansallisella tasolla, kun rakenteet ovat perinteisiä. Pyrimme tekemään ehdotuksia, joiden kautta vahvistettaisiin monikansallisesti toimivien yhtiöiden valvontaa silloin, kun näitä toimipaikkoja on kaikkialla Euroopassa. Ehdotuksissa on mukana valvontaresurssien jakaminen jäsenvaltioiden ja EASan välillä Euroopan laajuisesti. Täällä selkeästi joissakin uusissa taidoissa on puutteita tietyissä jäsenvaltioissa. Ja siksi nyt olemme valmiita siirtymään Euroopan tasolla tällaisen taitojen ja pätevyyksien keskittämiseen ja jakamiseen yhtenäisen ilmatilan puitteissa. Se, mitä tällä hetkellä tapahtuu, meillä on nyt EASassa työryhmä, joka käsittelee tätä asiaa. Ja heidän työnsä perusteella jatkamme tätä eteenpäin. Turvallisuus on joka tapauksessa aina tärkein huolemme eikä, näin, eikä toisin tule käymään. Turvallisuus tulee olemaan ykkösenä, emmekä ryhdy mihinkään toimiin, jolla turvallisuutta vaarennettaisiin. Tämä on myös Euroopan ilmailun kilpailukyvyssä tärkeä, tärkein kohta, ja edelleen jatkossakin tulemme turvallisuutta tukemaan. Tässäpä taisikin olla se, mitä tästä asiasta voi sanoa. Sitten seuraava kysymysryhmä koski reilun kilpailun turvaamista. Sen osalta on sanottava, että henkilökohtaisesti olen nähnyt, että vahvin väline reilun kilpailun turvaamiseksi on kattavat sopimukset. Siksi tulemme pyytämään neuvostolta avointa dynaamista valtuutusta niin, että voimme neuvotella tällaisia kattavia sopimuksia. Voisin jakaa siitä joitakin sekkoja. Meillä on siis mielessä kattavia sopimuksia. Kaksi tärkeintä driveria on tässä mole, molemmin vuoro, vastavuoroisuus ja tasavertaiset kilpailuolosuhteet. Kahdenvälisissä sopimuksissa tärkeänä on myös pääse markkinoille, reilu kilpailu. Tämä vastavuoroisuuden mielessä – olemme tässä avoimia myös ottamaan mukaan omistajuus- ja valvontakysymykset. Ne kuuluvat näihin kahdenvälisiin sopimuksiin, mutta pohjana on aina vastavuoroisuus. Edelleen olemme tarkastelemassa uudelleen asetusta 808-2004, jotta saadaan kunnollinen väline epäreilujen käytäntöiden kitkemiseksi kansainvälisestä ilmailusta. Osana kattavaa sopimusta haluaisimme ottaa mukaan edellä mainittujen lisäksi investoinnit, työolosuhteet, ATM eli ilmailu, ilmaliikennehallinnan ja keskeyttämisen toimet – Nämä ovat tärkeimmät seikat tällä hetkellä, mutta pyydän, että olette avoimia. Meidän on koko ajan luotava olosuhteita kilpailukykyä varten. Se on Euroopalle todella tärkeä asenne. Me olemme ainoa globaali markkina-alue, joka sallii ulkomaiset investoinnit. Tämä oli ainoa tapa, jolla saimme merkittäviä hyötyjä matkustajillemme, asiakkaillemme Rainer, EasyJet ja muut eivät olisi koskaan onnistuneet, jos tällaisia olosuhteita ei olisi ollut, jos tällaista ympäristöä ei olisi ja tämän tyyppinen e, asenne olisi hyvä saada globaalisti voimaan ja voimme siitä hyötyä. Viittasitte myös asetuksen 868 täytäntöön panemattomuuteen. Se on totta, sitä ei ole käytetty. Mitään valituksia ei kuitenkaan ole myöskään tehty tätä asetusta koskien. Me kyllä ehdotamme, että korvattaisiin tai uudistettaisiin tätä asetusta 868 vuoden 2016 alkupuolella. En osaa mitä päivämäärä tarkkaan sanoa, se riippuu muuttamista, muuttamista se, seikoista, mutta olemme tähän sitoutuneita. Haluaisin aivan avoimesti sanoa, että en kannata suojaa. Suojelu tappaa innovoinnin ja kilpailuhengen ja edistyksen, mutta samanaikaisesti on sanottava, että, että sitten täysin avointa kilpailukansuosi kyllä varmasti löydetään ratkaisu, jossa molemmat voidaan yhdistää. Yksi suurimmista mahdollisuuksista täällä koskisi asian edistämistä kansainvälisellä tasolla. Sen omistajuudesta ja valvonnasta, kuten mainitsin, ehdotamme neuvostolle sitä, että saisimme avoimen mandaatin niin, että voimme todella vakavasti otettavalla tavalla neuvotella näistä asioista, mukaan lukien vastavuoroisuus. Annamme myös suuntaviivoja neuvoston tulkinnasta koskien nykyisiä sääntöjä, että saadaan oikeusvarmuutta investoijille, koska uskomme, että se on tarpeen. Edelleen sääntöjen edelleen on huomioitava kattavien sopimusten sääntöjen höllentäminen. COP21, very quickly. COP21 vielä ihan nopeasti. Olemme totta kai todella aktiivisia myös tällä saralla. Nyt meidän pitää todella keskittyä Meillä on kaksi hankalaa neuvottelumandaattia globaalisti. Hiilidioksidipäästöt ja sitten markkinapaiset toimet. Näihin keskitytään ensi vuonna. Pariisissa tapasin ikan puheenjohtajan jo ja hän vakuutti, että neuvottelut kulkivat oikeaan suuntaan. Kuitenkin kovasti on töitä luvassa. Tämä ei ole mikään yksinkertainen asia. Meillä on monia uusia markkinoita tulossa. Markkinaperustaiset toimet ovat paras ratkaisu. Siitä olemme vakuuttuneita. Ja Montrealin meneen helmikuussa se on seuraava askeleeni. Siellä jatketaan lobbaus- ja yhteistyötä. Toivon, että saamme hyvän sopimuksen aikaiseksi ennen vuoden loppua. Myöhään syksyllä on Montrealissa yleiskokous. Ja unohdinkohan vielä jotain? Ei, tässä olikin kaikki, kiitos. Danke. Näin toivon. Kiitokset. Tämä oli ensimmäinen kierros kysymyksiä ja vastauksia. Nyt seuraava kierros. Meillä on tässä hieman aikapaineita. Täällä on 13 ihmistä pyytänyt puheenvuoroa ja sen vuoksi se on vain sitten minuutti per henkilö ähm, esittää kysymys ja te saatte sitten vastata. Ja pyytäisin sitä anteeksi, että meillä ei ole romanian tulkkausta sairastumistapauksen takia, mutta voitte puhua romaniaa, mutta ette kuunnella. Pyytäisin tähän ymmärtämystä, tämä ilmoitettiin juuri. Ensin Luis de Graes Pascal, yksi minuutti. Sí, gracias, presidente. Gracias. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia hyvä komission jäsen puheenjohtajan antaa aika vähän aikaa, joten menenpä saman tien asiaan härkää sarvista. Ensinnäkin kiitoksia tästä Gibraltar teeman käsittelystä. Se on suverenisuutta koskeva asia. Se on eh, Espanjan ja Englannin ratkaistava toivon, että vuoropuhelu on hedelmällistä, mitä tulee niihin tappioihin. Eh, eh, jos, jos meillä olisi, jos päästäisiin eroon tästä viimeisestä siirtokunnasta Euroopassa ja niin, että rahanpesu ja muu estyisi, niin ei se minua paljon harmittaisi. Sitten turvallisuus. Olen siitä ollut huolissani, kuten monet muutkin. Nythän se huolestuttaa kaikkia, nimittäin mä 11. marraskuuta päätöslauselma ja val- valiokunta-aloitteiden mietintö, jota johdin sinne tein selväksi, millaisia ongelmia oli näissä ihmisten ihmishenkilöskannereissa ja muissa. kaikkiin tähän nyt on tullut mukaan tämä terrorismi, parlamentti ja neuvosto ovat PNR vieneet eteenpäin. Me emme voi improvisoida näissä asioissa. Haluaisin vain sanoa, että olen iloinen siitä, että komission jäsen teki selväksi, että turvallisuus on yksi keskeinen prioriteetti. Se ei ole ainoastaan ilma-alan huoli, vaan kaikkien muidenkin ja ilmailualan tietenkin kaikkien herkin niille, jotka haluavat meidän yksityisen riistää. Claudia Tappadel. Kiitokset sitten Claudia Tappadel. Mulțumesc, domnul președinte, mulțumesc, doamnă comisar, pentru Kiitos paljon puheenjohtaja komission jäsen. Oikein sydämestä kiitokset tästä puheenvuorostanne ilmailusta. Odotimme tätä pitkään, joten kiitos. Ensinnäkin sopimuksista kolmansien maiden kanssa. Aihe on tärkeä, koska näemme, minkälaiselle kilpailulle olemme altistuneet viime aikoina. Ajattelen tässä erityisesti Kiinan markkinoita. Tätä varten tarvitaan vahvempi pääsy, koska Yhdysvaltain rinnalla Kiinasta löytyvät tärkeimmät markkinat. Toinen kysymys, turvallisuus luo pohjan tavallaan koko ilmailualalle. Viime vuosina on paljon tapahtunut. Digitalisoituminen, lentoliikenteen kaksinkertaistuminen ja uusi teknologia. Ja sitten yhteydet EUn sisällä, mutta myös yhteydet kolmansiin maihin. On olemassa kaupunkeja ja alueita, joilla on valtavasti potentiaalia myös matkailun alalla, mutta tänä päivänä – puuttuu vielä Euroopan sisäinen lentoyhteys. Markkinat yksin eivät tätä ongelmaa ratkaise. Meidän pitää voida huolehtia siitä, että nämäkin alueet saavat yhteyden talouden edistämiseksi. Kiitos. And this is Pavel Telitska. Kiitokset sitten Pavel Telitska. Uh, commissioner, uh, uh... Komission jäsen, kiitos. Kun te puhuitte näin kasvot, jotka olivat tyytyväiset ja innoissaan. Mekin olemme innoissamme ja odotamme tätä. Yksi asia, jota kovasti arvostin sekä tässä ehdotuksessa että teidän puheenvuorossanne, se, että tämä on kasvu- ja investointi sekä sisämarkkinaorientoitunut ehdotus. Jos me tämän saamme lävitse, niin olen vakuuttunut että siinä mukana tulee muitakin prioriteetteja. Arvostin myös sitä tosiasiaa, että yrititte liittää tämän muihin sektoreihin ja muihin strategioihin. Ja tämä toimii varmasti hyvin. Minulla oli kolme kysymystä, johon jo vastattiin, ja yksi, joka liittyy asetuksen 868. Haluaisin vain lisätä, että tämä keskustelu, jonka me tulemme käymään tästä paketista, liittyy hyvin pitkälti tähän 868. Ja mitä lähempänä, sitä parempi. Vielä kaksi kommenttia. Te viittasitte innovaatioon ja, tämä, ja siihen, että se liittyy muihin strategioihin ja sektoreihin ja haluaisin painottaa yhtä ja se on nimenomaan Galileo. En nyt halua lähteä yksityiskohtiin johtuen aikapaineesta, mutta myös turvallisuus, turvallisuuteen tässä on selkeä linkki. Jos, en nyt halua tässä mitään uutta strategiaa Galileolle, mutta jos me kykenisimme katsomaan, millä tavalla me voisimme saada aikaan konkreettisia palveluita yhte, Galileon yhteydessä ja vielä sitten ei. Smaller. Ei. It's also, I think, not just the... Danke sehr. Der nächste ist Daniela Uytu. Daniela seuraavaksi. <clears throat> Grazie, komissaria. Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Kuuntelin tarkkaan puheenvuoronne. Kunhan olen perehtynyt tähän ohjelma-asiakirjaan, niin sitten voin varmaankin tehdä yksityiskohtaisempia kysymyksiä, mutta kun kuuntelin teitä, tein muistiinpanoja ja oli niistä kysymyksiä. Ensinnäkin vastavuoroisuudesta. Minun mielestäni tässä on hieman hämärryttä. Haluaisin kysyä, kuinka meidän, kuinka komissio aikoo toimia. Annan tästä yhden esimerkin. Meillä on entinen lentoyhtiö, joka, josta 48 prosenttia on ostettu pois. Mehän tiedämme, kuinka komissio toimii valtion tukien osalta. On aivan oikein edetä tähän suuntaan. Mutta kuinka toimimme silloin, kun yhtiöiden pääomaa, jotka saavat merkittäviä valtion tukia omassa maassaan, tulevat ostamaan merkittäviä osuuksia toisista eurooppalaisista lentoyhtiöistä? Voidaanko tähän tilanteeseen puuttua? Onko teillä jonkinlainen strategia, jolla tätä voitaisiin estää? Ei. Meillä on ihan oikeasti ongelma. Teidän pitää olla lyhykäisiä kysymyksissä, niin teillä on vain yksi minuutti. Kiitos, Josbach. Seuraavaksi Josbach. Äh, kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen näistä selvityksistä. Haasteet ovat meillä yhteiset. Meillä on korkeat odotukset tämän strategian suuntaan. Nämä viisi keskeisintä kysymystä, jotka luetteloitte, ovat varmasti keskeisimmät. Minulla olisi kuitenkin konkreettinen kysymys. Te sovitte suuntaviivoista, selkeistä ja oikeusvarmuudesta. Riittääkö tämä vai pitäisikö lainsäädäntöehdotuksia tehdä? Erityisesti kun ajatellaan epäselvyyksiä, jotka liittyvät tekstiin 868 matkustajan oikeuksiin. Tässä kai muistetaan tuomioistuimen päätökset viime kuukausilta, erityisesti ajatellen tuota periaatteesta toimipaikkaa – tällaiset suuntaviivat eivät auta loputtomiin, vaan tässä tarvitaan kyllä kipeästi lainsäädäntöehdotuksia. Kiitos. Einhaltung der Rede. Kiitos ja kiitos siitä, että piditte tarkkaan puheaikanne. Lucy Anderson. Standards that we have. Ensinnäkin ne olemassa olevat standardit, mitä meillä on, niitä ei saa vesittää sen vuoksi, että pelkäämme ulkoista kilpailua EUn ulkopuolisista maista. Meidän teollisuutemme on hyvin tärkeää, mutta meidän täytyy varmistaa, että että se on turvallinen ja että matkustajat siihen luottavat. Enkä ole ihan varma, että onko teillä oikea lähestymistapa liittyen riskien ja kilpailun välisessä tasapainossa. Ja samoin tämä model shift, kuten täällä sanottiin, monet matkust- lentomatkustajat voisivat käyttää myös junaa. Ja sitten vielä säätelijä näkökulmasta onko tässä otettu esiin sanktiomahdollisuudet koska me olemme katsoneet, nähneet muita vastaavia esimerkkejä lainsäädännössä, jossa on käytetty rikkomusmenettelyä. Ja tässä on myös tavallaan pelko siitä, että kykenevätkö muut viranomaiset hoitamaan näitä tehtäviä. Ja teidän konsultaationne osoittaa, että vain tässä on vain viisi uutta ihmistä iässä. Kiitos. Äh, sitten Matias Mittelberg. Thank you, Chair. Uh, thank you, Commission. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission jäsen puheestanne. Täällä on ollut puhe monista ehdotuksista, jotka liittyvät epäreiluihin käytänteisiin. Niin puututaan vuonna 2016, kuten tiedon annossa sanottiin, mutta minua vähän huolestuttaa, kun Useinhan ongelmat piilevät siellä pienissä yksityiskohdissa. Jos katsotaan lainsäädäntöehdotusta, sanotaan, että siinä pitää ottaa huomioon paremman sääntelyn vaatimukset, niin todella toivon, että asetuksen 868 uudelleen käsittely ei jää tässä Timmermansin hampaisiin. Eli miten voidaan välttää tällainen tilanne, koska tämä uudistus on todella välttämätön. Toinen kysymykseni, jos katson henkilöstön työasiakirjaa, joka tulee tämän tiedon annon kanssa. Konfliktialueet mainitaan vain kerran, eli tuimet konfliktialueiden yllä. Nämä liittyvät kyllä kovasti turvallisuuskysymyksiin. Miksi komissio ei puuttunut tähän tiedonannossaan tämän enempää? Kiitos. Kiitos, eh, Deidre Kloos. Much commissioner and... Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Olen iloinen, että olemme näin pitkälle päässeet. Ja te olette aivan yhtä innostuneita kuin mekin täällä tästä pakettista. Kaksi asiaa, aika on vähän. Tämä sitoutuminen ja vuoropuhelu ulkopuolisten alueiden kanssa, Persianlahti, Kiina, mainittiin, on erittäin tärkeää istua pöydän äärään ja käydä vuoropuhelu. Se on paras tie eteenpäin. On hyvä, että mainitsitte vastavuoroisuuden. Se varmasti liittyy tähän yhtälöön ja myös kilpailu. Tästä tulee varmasti kiinnostava keskustelu. Monet alun perin eurooppalaiset ilmailuyhtiöt ovat myös saaneet paljon tukua. Tuleekohan tämän mukaan keskustelun? Er, joka tapauksessa on tärkeää, että istumme pöydän ääreen ja keskustelemme, koska koska merkitys on kaikille osapuolille niin suuri. Sitten yhtenäinen eurooppalainen ilmatila. Mainitsitte globaalitkin pyrkimykset. En, ehkä ensin Eurooppa-kuntoon. Sitten sivulla 7 viittaa vähimmäistasoon koskien palveluja, jotka koskevat ylitse lentoja. Sitoutuminen on myös tärkeää, että puhutte jäsenvaltioiden sitoutumisesta. Tarvitaan tähän voimakkaita sanamuotoja. Sitten Gabriella Preuss. Kiitos äh, puheenjohtaja Arvoon komission jäsen Bulch. Kiitokset siitä, että olette tulleet tänne kertomaan yksityiskohtaisesti tästä meille. Komissio on ihan oikeasti ottanut äh, ympäristön ja ilmastoasiat mukaan tähän lentopakettiin ja haluaisin myös painottaa vaihtoehtoisia polttoaineita. Polttoaineiden käyttö ja CO2-päästöjä pitäisi vähentää niin paljon, että 2020 kasvu olisi, hiilidioksidikasvu olisi neutraali. Ja tässä on jo saavutettu menestystä ja biopolttoaineet voivat olla hyvin tärkeitä ja tulevaisuudessa. USAssa on käsittely käsittääkseni, USAssa ei käsittääkseni vielä ole mitään poliittista kehystä tähän vielä, joten me täällä kehittelemme sitä EUssa. Jo kaksi vuotta sitten käynnistettiin lupavia projekteja EUn tasolla, niin ei kuitenkaan vielä ole kestäviä vaihtoehtoisia polttoaineita Euroopan markkinoilla – Joten toivoisin tähän poliittista aloitetta, vaikkakin taloudellisesti olemme heikoilla, mutta tonni biopolttoainetta on noin 1000 euroa kalliimpaa kuin, biopolt- kuin fossiilinen polttoaine. Voisitteko te yhdessä kollegoittenne kanssa miettiä sitä, että saataisiin tönäistyä tätä asiaa jälleen eteenpäin niin, että lennot olisivat turvallisempia, puhtaampia ja halvempia. Sitten Dominika K. Merci, monsieur le président, merci, euh, madame la commissaire. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsen. Minulla on yksi kysymys. Kehittämässä strategiassa kilpailu on selvästi keskeinen, epäreilu kilpailu ja kahdenväliset sopimukset tulevat olemaan keskeisiä välineitä. Haluaisin mennä kysymykseen, johon on jo viitattu, viitattukin onko nykyinen lainsäädäntökehys riittävä, tehdäänkö siihen vain muutoksia vai aikooko missä tehdä uuden johdonmukaisen ehdotuksen mukaan lukien kaikki nämä sopimukset. Edelleen kun komissio edelleen neuvottelee näistä sopimuksista, niin onko teillä jonkinlainen prioriteetti näitä sopimuksia varten? Täällä on 15, mistä aloitetaan. Sitten määräajoista. Kuinka kauan aiotte neuvotella? kustakin? Ja toiseksi, onko teillä riittävästi materiaalisia resursseja ja tiimejä, että yhtä monet neuvottelut onnistuvat yh, yh, samanaikaisesti, kun monille valtioille tämä on hyvin kiireellinen asia? Sinines, ajalla. komissaria. Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Haluaisin kiittää teitä tästä alustavasta esityksestä täällä parlamentissa. Yksi keskeistä ongelmista on sosiaalinen asia puhumme, että olette puhuneet ikaossa. Emme ole kuitenkaan kuulleet mitään sosiaalista asioista. Pelkäämme, että kansainvälisessä sopimuksen yhtiössä olisi enemmän kansainvälisiä, kansainvälistä miehistöä Norwegianissa ja Finnairilla näin on jo ja niitä yhä enemmän tulee kaikkelta maailmasta. Vuonna 2015 kuinka paljon laadukkaita eurooppalaisia työpaikkoja on tänä päivänä ilmailun alalla ja kuinka paljon niitä on jäljellä sitten, kun kaikkiin toiminnan on ryhdytty. En oikeastaan ymmärrä, missä kohtaa lyödään työpaikkoja. Sitten ympäristöstä, innovoivista polttoaineista. Tästähän on puhuttu muita varten, mutta ei ilmailua varten. Sitten kiertotalous. Katainen ja Timmermans esittelivät kiertotalouden. Minun mielestäni tulevien kymmenen vuoden aikana – tuhannet lentokoneet vanhentuvat ja jäävät jonnekin parkkiin, olisi erittäin tärkeää, että ne olisivat mukana kiertotaloudessa. Sitten EASasta vielä, pystyykö EASA tutkimaan tai auttamaan onnettomuuksien tutkinnassa? Vetosimme EASAan siihen tuon edellisen onnettomuuden aikana, mutta se ei onnistunut, kuitenkaan kansallisetkaan voimat eivät riittäneet. Kiitoksia. Tack så mycket, Jens Nielsen. Kiitos sitten Jens Nielsen. Tack så mycket, <clears throat> ordförande. Tack så mycket. Kiitos puheenjohtaja, komission jäsen. Nyt meillä on tässä ehdotus pöydällä, johon meidän täytyy pureutua. Me tulemme tarkistelemaan jokaista yksityiskohtaa, mutta meillä on tässä nyt mahdollisuus tehdä jotain, joka on hyväksi koko Euroopalle ja toivon, että voimme olla mukana tässä työssä. Minulla olisi yksi kehotus ja yksi kysymys. Kehotus olisi, että kuunnelkaa, ottakaa sosiaalinen vuoropuhelu vakavasti. Sosiaaliset kysymykset ovat erittäin tärkeitä. Sen lisäksi on yhteys turvallisuuden ja työehtojen välillä. Olen vakuuttunut siitä, että EASalla on tarpeeksi vahva mandaatti on hyvin vähän sellaisia kysymyksiä, joista Euroopan kansalaiset ovat varmiita sanomaan, että tarvitaan vahvaa viranomaista, mutta EASan lentoturvallisuuden kohdalla näin on. Ei voi olla niin, että meillä on kaksi kansallista viranomaista, jotka ovat eri mieltä, niin EASA ei voikaan tehdä mitään. Eli vahva mandaatti EASalle. Kiitos. Ja sitten minä olen itse myös listalla. Halvat lennot. Tämä pitäisi olla yksi tavoite mutta niitä on jo. 23 eurolla voin lentää Brysselistä äh, Berliiniin ja junalla se maksaisi viisinkertaisesti. Ja sitten äh, nämä päästöt tuolla ilmakehässä ovat vaarallisempia kuin äh, maan pinnalla. Kuitenkin tässä on epäreilua kilpailua jos verrataan lentoliikennettä, joka on hoitanut hommansa hyvin, niin jos verrataan sitä muuhun liikenteeseen, esimerkiksi maantieverot, niin lentoliikenteessä ei moisia ole. Ja esimerkiksi lentoliik- junaliikenteestä menee tuloista 50-60 prosenttia nimenomaan näihin erilaisiin tulli, tietullimaksuihin. Eli lentoliike ne ei maksa mitään ja rautatiet joutuvat maksamaan ja siksi ne ovat kalliimmat. Oletteko te laajentaneet katsettanne laajemmalle, ei vain sektori sektorilta, vaan että katsotte kokonaisliikennesektoria ja sitä, että se ei olisi epäoikeudenmukaista kilpailu niiden kesken. No niin, nyt olette saaneet 13 kysymystä ja odotamme mielenkiinnolla vastauksia. Thank you very much. We have... Kiitos oikein paljon. Meillä taitaa olla viisi minuuttia aikaa ja kysymyksiä paljon vastattavana. Pyrin vastaamaan mahdollisimman lyhyesti. Ihan minuutti. Anteeksi. Ystävä Marin Esku jäi huomiota. Olkaa hyvä. Forgot about me. Kiitoksia. Unohditte minut, mutta ei se mitään. Niin hyvä komission ja sen sivulla kuusi mainitsette, että vaatii neuvostoja ja parlamenttia hyväksymään yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan. Tässä pitäisi mainita vain neuvosto, koska neuvosto lukkiuttaa tämän eh, perussopimuksen ulkopuolella ja sen neuvotteluja ei ole aloitettu vieläkään. En ole kuullut mitään Hollannin eh, puheenjohtajakaudelta Englannin vaalitkin pidettiin ja Espanjassa kohta. Luulen, että toivon, että joulukuussa voidaan jotakin tehdä. Mitä tapahtui EAS-asetuksen muutokseen? Se on nyt jumissa neuvostossa täällä 116 kumottiin. että tämän asian sivulla 6. Sielläkin on puhu, muutettu viraston nimi. Ennen puhuttiin ilmailuvirastosta, nyt on EASA. Kiitos. No minä jo pohdin, eikä edustaja Marinesko halua puhua, mutta nyt on puhunut. Nyt teillä on vastausmahdollisuus, olkaa hyvä. No, kolme minuuttia jäljellä ihan lyhyesti. Muutama kysymys verotuksesta. Verotuksen alalta sanoisin, että tämä on jäsenvaltioiden asiaa, mutta kollega Moskovitsin kanssa olemme muutaman kerran keskustelleet tästä aiheesta ja me tutkimme vaihtoehtoja sitä, miten aidosti voitaisiin huolehtia suhteellisuudesta ja saada jotain järjestystä liikennealan, kuljetusalan verotukseen. En voi luvata vielä mitään. Vaikeat neuvottelut ovat jäsenvaltioiden kanssa edessä. Mutta me olemme valmiita kulkemaan tämän tien. Ja sitten modaalisuus. Miksi se ole strategiassa? Tämä strategia liittyy lentoliikenteeseen, ja eri liikennemuotojen yhdistäminen on tärkeä kysymys. Pohdimme sitä, mikä voisi olla modallisuuden teemavuosi. Minä haluaisin yhden vuoden tälle aiheelle. Eli liikennemuotojen yhteen sopiminen, miten voidaan eri liikennemuotoja tutkia, miettiä. Tämä on todella tärkeä aihe, mutta samalla uskon, että ennaltaehto tälle työlle on digitalisointi kaikissa liikennemuodoissa, koska se mahdollistaisi sen, että nopeasti käytetään eri liikennemuotoja yhtenäisen mallin voimin, vaikka tässä on nyt ihan kannustavia uudistuksia luvassa tiepaketti ensi vuonna. Tieliikenteen digitalisointi on siellä voimakkaasti esillä. Sitten digitalisointi rautatieliikenteen alalla. Eli vähän kerrallaan lähestytään tällaista yhtenäistä liikennealuetta, digitalisoitua sellaista. Uskon, että tästä tulee hyvin keskeinen kysymys, kun meidän on katsottava käyttäjien kannalta, matkustajien kannalta, miten saadaan yhteen lippuun monenlaisia liikennemuotoja mukaan ja samasten kuljetusten osalta ja matkustajien oikeuksien osalta. Kyllä, kiitos. Me olemme valmiina. Kannustavia ajatuksia. Käsittääkseni ihan pari päivää sitten keskusteltiin Koreperissä, niin Koreperin kokouksessa, ja olen iloinen siitä, että Luxemburgin puheenjohtajan valtiona, vaikkakin myöhään, kuitenkin otti tämän asian uudelleen esiin ja nyt Alankomaiden puheenjohtajakauden aikana pyrimme vahvistamaan tätä aihetta. Minä ihan ensimmäisenä olen iloinen, jos tämä asia saadaan päätöksen ja täytäntöönpanoon. Mutta emme saisi odotella liian pitkään. Me esitämme vielä selvityksen nykysäännöistä ja toivomme, että tämä auttaa ainakin vähän. Seuraava kysymys alueelliset lentokentät. Euroopassa on paljon lentokenttiä. Monia ei käytetä sataprosenttisesti. Kuitenkin odotamme, että kasvu on luvassa ja nykylentokentillä on ruuhkaa. Toivomme, että alueelliset lentokentät kasvavat merkitykseltään, kun joudutaan siirtämään liikennettä sinne. Ja näin saadaan ehkä edullisempien lentoyhtiöiden kautta myös tällaista horisontaalista uudenlaista jakoa niin, että lentoja jakautuu myös alueellisille lentokentille ja tämä kehitys varmasti vahvistuu tulevaisuudessa entisestään. Se, mitä me ajamme, on todella se, ettei ole tällaisia tyhjinä olevia lentokenttiä. Me haluamme yhteyden nyt rautateiden kanssa niin, että sellaiset kaupungit, joilla ei, joihin ei voida lentokenttiä rakentaa, niin saadaan ainakin hyvä rautatieyhteys lähimmälle lentokentälle. Uskoaksemme investointisuunnitelma on paras tasapaino luoja tässä. Seuraava kysymys liittyi monimuotoisiin kuljetuksiin liikenteeseen. Tiedät, että taloudellisesti puutumme näihin TNT ja verkkojen Eurooppa välineen kautta, myös esirahaston kautta. Hyvä, että saadaan sopimus tammikuussa yhteistyön vahvistamisesta myös tutkimuksen ja kehityksen alalla, niin että ilmailu tulee näihin hankkeisiin mukaan. Näin saadaan toivon mukaan lisää investointeja tälle alalle. Muuten lentoliikenne osana monimuotoisia ratkaisuja otetaan huomioon TNT-verkostojen kautta ja Verkon Eurooppa-välineiden kautta. Ja sitten metkustajien oikeudet, hiilidioksidipäästöt. Safety and security. Turvallisuuskysymykset. Haluaisin vielä kerran toistaa, että turvallisuus on kaikkein tärkein arvo Euroopan ilmailussa. Siitä ei tingitä. Turvallisuus tuo uusia haasteita. Todella puollamme riskipohjaista turvallisuusnäkemystä. Samalla pyrimme siihen, että matkustajat voivat mukavammin matkustaa niin, että turvallisuus käsitellään yhdessä paikassa. Ja meillä on nyt ihan kannustavia tuloksia tietystä tutkimuksista, jotka vaikuttavat matkustajien mukavuuteen, mutta vaikuttavat samalla turvallisuuteen myös myönteisesti. Koska meidän täytyy vähentää näitä tarkastuspisteitä, huolehtia siitä, että tiedon vaihto sujuu tehokkaasti. Tiedätte, että tämä kysymys on hyvin Ramapulusin käsissä ja koko turvallisuuspaketissa myös. Eli olemme läheisessä yhteistyössä, jotta voimme huolehtia siitä, että meidän etumme ovat siellä hyvin edustettuna myös. state aid. Valtion tuki. Tiedätte, että meillä on tiukka valtiotukiasetus. Aiomme tietenkin käyttää sitä tarkkaan valvan valtion tukien käyttöä. Tämä koskee myös lentokenttiä. Uskoakseni lisää asetusta ei tässä tarvita. Nykyoloissa selvitään, onko meillä riittävästi sääntelyä jo strategian täytäntöönpano. Minä selkeästi sanoin, missä näin parantamisen varaa, täydentämisen varaa. Me pyydämme mandaattia neuvostosta. Jälleen toivon, että saamme riittävästi joustoa, jotta voimme aidosti neuvotella. Suhtaudun luottavaisesti siihen, että strategia onnistuu niissä rajoissa, jotka meillä on. Nyt kello on viittä yli ja parlamentissa taitaa olla toinen kokous, joten kaikki muut kysymykset pyydän lähettämään minulle kirjallisesti ihan mielelläni selitän lisää kaikkia strategian osia. Kiitos oikein paljon kärsivällisyydestä ja kysymyksistänne. Frau Kiitokset teille komission jäsen. Ja luonnollisesti kiitän kaikkia, jotka ovat esittäneet kysymyksiä ja osallistuneet keskusteluun. Ja Tämän kokous on nyt päättynyt ja sitten eh, meillä on suljettujen ovien takana koordinaattorinen kokous.